ihmiset Indoniassa, yhdeksän ihmistä Indonesiassa odottaa teuloitusta. Heidän joukossaan yksi ranskalainen, kaksi australialainen, yksi indonesialainen ja viisi muuta muun, muun maan kansalaista. Syksyyn 2013 Indonesia oli keskeyttänyt kuolemantuomioiden antamisen, mutta nyt tämä keskeyttäminen on lopetettu ja uusi presidentti äh, on hylännyt kaikki vetoomukset ja armon anomukset. Euroopan parlamentti ihan periaatteesta vastustaa kuoleman tuomiota. Me tässä parlamentissa olemme jo vuosikausia pyrkineet ympäri maailmaa poistamaan tämän epäinhimillisen rangaistuskeinon. Ja sen vuoksi kaikkien teidän nimissä me vetoamme Indonesian hallitukseen ja Indonesian pre- presidenttiin, että hän luopuisi kuolemantuomiosta ja palaisi kuolemantuomioiden antamisen keskeyttämiseen ja että kaikkein parhaiten maasta poistettaisiin kuolemantuomio täysin. Pöytä